Pilar, en ymmärtänyt mitä äänestitte. 598 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 599 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 600 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 601 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 602 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 603 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 604 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 605 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 606 puolesta, vastaan tyhjää hyvä, hylätty 607 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 608 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 609 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 610 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 611 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 612 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 613 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 614 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 615 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 616 7, puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 617 puolesta, 17.809 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 620 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 621 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 622 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 623 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 623 siis. Ja nyt 624 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 625 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 626 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 627 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 628 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 629 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 630 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 631 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 632 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 633 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 634 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 635 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 636 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 637 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 638 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 639 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 640 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 641 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Yhde, tarkistus 100 ja tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 2 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty, tarkistus 10 kahdessa osassa, anteeksi 106, tarkistus 106 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 11 ja 12 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 117 ja 18 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 121, 23, 23, 22, 23 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 ja 36 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus, kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lopullinen äänestämme siis koko asiakirjasta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys siis päättyy. 7 seitsemän vastaan, 46 puolesta hyväksytty. Sitten äänestämme neuvotteluista. Äänestys alkaa. Hyvä puheenjohtaja. Äänestys siis alkaa. Neuvotteluista alkaa hyvä. Äänestys on siis käynnissä neuvotteluista. Olkaa hyvä. Monilla on vielä äänestämättä. Kukaan ei vissiin halua enää äänestää, niinkö? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 50 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Onneksi olkoon.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 Passiamo al rapporteur Kramer. Siirrymme nyt esittelijä Kramerin mietintään. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme Eli tarkistus kaksi on siis kahdessa osassa, anteeksi sekoilin tässä aikaisemmin. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. En Tiedän, mikrofoni on hieman rikki. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 25 vastaan hylätty. Toinen osa siis hylättiin. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolm, tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen budkykomitean valikunnalta ty- hylätty. Tarkistus 47 Anteeksi, tarkistamme siis tar- äh, tarkistuksen kymmenen äänestyksen budjettivaliokunnalta. Äänestys päättyy. 36 puolesta, 17 vastaan, hyväksytty. Anteeksi, 47. Ja nyt siis äänestämme tarkistuksesta 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty 52 suullisen ähm, tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tark Tarkistamme siis 59. Äänestys alkaa. Eli äänestys päättyy 24 puolesta 28 vastaan hylätty. Tarkistus 16. Anteeksi siis kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahde. Tarkistamme siis ää, äh, tarkistuksen 63. Äänestämme tarkistuksesta 63. Äänestys päättyy. 31 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistamme Eli tarkistus 20. Äänestäkää. Äänestys alkaa. Tarkistus 20, sillä 70 hän hylättiin jo. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 29 vastaan hylätty. Tarkistus 71 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hylätty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Näytti siltä, että se oli hylätty, mutta tarkistamme. Siis toinen osa äänestetään. Tarkistus 71, toinen osa. Äänestys päätti. 28 puolesta, 26 vastaan, hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta, vastaan, tyhjää. Näytti siltä, että se oli hyväksytty. Se on siis hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty 70, anteeksi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 4 5, eh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 5 suullisella tarkistuksella puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 6, ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6, toinen osa puolesta, vastaan tyhjää. Näytti hylätyltä, mutta tarkistetaan sähköisesti, eli toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 ja 27 hylätään. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lopullinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 47 puolesta, 6 vastaan, 0 tyhjää. Onneksi olkoon esittelijälle. Kiitokset kollegoille yhteistyöstä äänestyksessä. Viiden minuutin tauko, jolloin ne poist, voivat poistua aulasta, jotka haluavat lähteä pois, ja sitten jatkamme työt, töitä. questo non funziona. Allora, ricominciamo i lavori. Jatketaan töitä. Nyt puheenvuoro Totenovskille, olkaa hyvä. Okay. Vážená paní, vážená paní předsedkyně. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, tänään me käsittelemme uudestaan ehdotusta, josta jo moninaiset kerrat on puhuttu. Olemme järjestäneet julkisen kuulemisen asiasta. Tämä on siis aihe, josta jo pitkään on keskusteltu. Mikä, mitä tulee laajakaistaan 274 tarkistusta on tullut ja varjoesittelijöiden kanssa olemme laatineet 37 kompromissia. Ja joidenkin kohdalla olemme etsimässä sellaista muotoilua, että tätä kautta voidaan saada kaikkien ryhmien tuki. En nyt muistuta kaikista prioriteeteista, joita me, meillä on. Me olemme tästä kerran niin monta kertaa jo puhuttu, joten haluaisin sanoa, että perusmuutokset liittyvät digitaalisen agendan tavoitteisiin pitää sopeuttaa kyseiset tavoitteet ja varmistaa se, että Eurooppa pystyy toteuttamaan tavoitteensa ja voi kilpailla koko maailmassa. Ja tarkoituksen saada sopiva teknologinen asema jatkossa. Näin Eurooppa pystyy paremmin vastaamaan yritysmaailmassa kilpailuun maailmanlaajuisesti, mutta yleisesti ottaen tämä on tärkeää eurooppalaisille yrityksille. Me haluamme varmistaa, että kaikki kotitaloudet saavat internet-yhteyden nopean sellaisen ainakin 100 megabittiä pitäisi olla nopeutena. Ja jotta puolet talouksista voisi käyttää ainakin yhden megabitin nopeutta. Nämä prioriteetit tarvitsevat kunnollisen rahoituksensa. Pitää löytää siis sopiva muoto asialle, jotta kaikki eh, internetin tarvitsijat tietävät, mikä tilanne on, ja samanaikaisesti ponnistelemme sen puolesta, että syntyy tiettyä joustoa, ja se pystytään myös varmistamaan, koska on erilaisia hankkeita, jotka liittyvät varsin erilaisiin tilanteisiin jäsenvaltioissa. Monissa jäsenvaltioissa on valmistautunut tilanteeseen eri aste, eri ta- tasoisesti. Sitten teknologinen neutraalius, tämä on toinen ta- tavoite. Emme halua suosia tiettyjä teknologioita ja meidän pitää myös varmistaa, että resursseja käytetään kaikkein parhaimpiin teknologioihin ja me haluamme juuri varmistaa sen, että lisätään teknisen tas- teknistä tasoa ja pyritään siis mahdollisimman korkeaan tekniseen tasoon. Me olemme myös samaa mieltä siitä, että meidän pitää keskittyä kysyntään. Hankkeissa pitäisi ottaa huomioon tämänhetkiset asiakkaiden tarpeet sellaisenaan, kuin ne on voitu tunnistaa ja kysyntä vaatii nopeampia nettiyhteyksiä. Tässä pitäisi ehdottaa myös palveluita tämänhetkisten pyynt- kysynnän lisäksi, koska kehityshän kulkee äärimmäisen nopeasti ja koko maailmassa pitää ymmärtää se, että se, se mikä päti kolme vuotta sitten, on nyt jo vanhentunutta teknologista ajatellen, että meidän pitää olla valmiita tulevaisuuteen ja voidaankin odottaa, että tällä saralla ainakin meidän pitäisi voida saada aikaan huomattavaa kehitystä. Samalla haluaisin vielä kiittää työtovereitani herra Högmarkia ja rova Trotmania, rova Andersdotteria erittäin hyvästä tuesta ja avusta, koska heidän tarkistuksiensa ansiosta ja saman keskustelujemme kautta tämä teksti todellakin on parantunut ja olemme täysin valmiit kehittämään sitä vielä eteenpäin, että saadaan valmiiksi ja valmistaudumme myös äänestykseen valiokunnassa. Me haluaisin muistuttaa, että äänestys on tarkoitus pitää 5. marraskuuta ja mietinnön jos se menee läpi, pitäisi päästä täysistuntokäsittelyyn ensi vuoden tammikuussa. Arvoisa puheenjohtaja, kiitän vielä puheenvuorosta. Grazie lei. Kiitoksia kollegalle ja nyt varjoesittelijöille puheenvuoro kollega Okmer aluksi. Thank you very much. Suuret kiitokset. Ensinnäkin kiitokset ja onnittelut herra Tosenovskille, koska hänen mietintönsä on minusta linjannut ne tärkeimmät, mitä meidän tulee tehdä. Eli tiukentaa tavoitteitamme ja päämääriämme. Me olemme keskustelleet joistakin näistä kysymyksistä ja niistä ongelmista, joita meillä on laajakaista internetin suhteen. Ne ovat olleet valiokunnassamme esillä monta kertaa. Ja minusta on huolestuttavaa, eräs asia, jonka tulisi myös olla keskustelujemme ja päätöksemme taustalla. Suuri osa kaikkein dynaamisimmasta kehityksestä internet- ja laajakaista-asioissa ei tapahdukaan Euroopassa. Etelä-Korea, yksi Aasian nousevista talousmahdeista, onkin johtoasemassa – voimme havaita, että Etelä-Korea seuraavat sellaiset maat kuin Yhdistyneet Arabiemiraatit, Hongkong, Japani ja Taivan. Eli nämä ovat siis osoitus mallista ja perustavalla tavalla haastavasta kehityksestä, jonka mittaan me täällä Euroopassa – emme ehkä olekaan enää ykkösiä, emmekä kakkosia, vaan ehkä kolmosia tai nelosia. Ja minun näkökulmastani, hyvät kollegat, tässä ei ole kyse laajakaistan kapasiteetista tai nopeudesta. Tässä on kyse uusien palveluiden kehittämisestä. Ei ole niinkään pitkä aika siitä, kun olimme tyytyväisiä voidessamme lähettää sähköposteja kirjeitä. En tiedä, muistavatko kollegat vielä ajan, jolloin tausta oli vihreä ja itse kirje keltainen ja tämä oli todella hieno. Kyseessä ovat siis vähän toisenlaiset palvelut kuin mihin tänä päivänä olemme tottuneet. Ja fakta on, että mitä enemmän kapasiteettia meillä on, sitä enemmän palveluja – saadaan tämän nopean kehityksen myötä, kuten esimerkiksi Evilla erilaisia sovelluksia. Minä olen ollut yllättynyt siitä, että esimerkiksi Japanissa on testattu optisia kaapeleita. Ja nyt minä sanon tämän, siinä menee 14 triljoonaa bittiä sekunnissa. Se on luku, jota ei edes voi ymmärtää. Se on siis todella paljon, näin helpommin ymmärrettävänä. 14 triljoonaa bittiä on saman verran kuin 14 terabittiä, eli tuhat enemmän kuin gigabittiä. Enkä usko, että tämä on mikään perusoletus, mutta se osoittaa, että me olemme kaiken aikaa tilanteessa, jossa mahdollisen rajat teknologiassa muuttuvat. Ja minun näkökulmastani on tärkeää, että kun me asetamme tulevalle kapasiteetille rajat Euroopassa, meidän on ajateltava vuotta 2020, ei vuotta 2012. Se, mikä on 2012 kelvollista, on historiaa vuonna 2020 jos vain tarkastelemme, miten asiat olivat 2004 ja miten nopeaa kehitystä olemme nähneet. Ei ensisijaisesti ajatellen kapasiteettia teknologian näkökulmasta, vaan ajatellen palveluiden kehittymistä, mitä voimme tehdä ja kuinka se määrittää kapasiteettia, tuottavuutta ja tehokkuuttakin meidän taloudessamme. Minusta tämä alue on yksi oleellisimmista Euroopan kilpailukyvyn kannalta ja meidän digitaalisen taloutemme ja palvelutaloutemme kehittymisen kannalta. Mutta se mahdollistaa myös sen, että eurooppalaiset televiestintäyritykset, erilaiset sellaiset, voivat olla johtoasemassa. Näistä tavoitteista mielestäni kompromissit, joita herra Tosenovski ovat, on hahmotellut, ovat hyviä, mutta mainitsen kolme eri syytä sille, etten halua näiden vesittyvän. Ensimmäinen syy on se, että meidän tavoitteisiimme liittyy nyt myös kriteerejä, eli ne tavoitteet, jotka asetamme – johtavat myös seuraamuksiin todellisuudessa liian alhaiset tavoitteet, liian vähän kehitystä, korkeammat tavoitteet, korkeampi kehitys, kun yhdistämme nämä fasiliteetit ja varainkäytön kriteereihin. Minulla on sellainen selkeä näkemys, että meidän vastuullamme on varmistaa se, että meidän suuret kaupunkimme, yliopistokaupunkimme saavat maailman suurimmat kapasiteetit, koska se on ennakkoedellytys sille, että on johdossa. Jos emme tätä halua, tietysti voimme muuttaa tavoitetta, mutta uskon, että me kaikki olemme samaa mieltä tästä kysymyksestä. Sitten toinen asia, kun me asetamme tavoitteita nyt, me myös määrittelemme vuoden 2020 rakenteita, koska tänä päivänä tehtyjä investointeja voi olla vaikea korvata muutaman vuoden kuluttua tulevaisuudessa. Eli jos meillä on nyt liian vaatimattomat kriteerit ja tavoitteet, me lukitsemme itsemme kilpailukyvyttömään infrastruktuuriin laajakaistan osalta, internetin osalta. Tämä on tilanne, jonka voimme nähdä tällä hetkellä jo monella puolen Eurooppaa, missä laajakaistaan on investointu, mutta tavoitteet ovat jääneet liian alhaisiksi. Enkä puhu maaseudusta, puhun sellaisista alueista, joissa on tiivis asujaimisto ja paljon potentiaalia, mutta silti tavoitteet jätettiin liian alhaisiksi ja nyt ollaan lukittu tilanne liian pieneen kapasiteettiin ja estetään siten kehittymästä, ei voida hyödyntää mahdollisuuksia. Kolmas seikka, joka on tärkeä, jos me olemme tosissamme siitä, että saamme digitaalisen kuilun kurottua umpeen, meidän on toimittava niin, että maaseudullakaan ei jäädä jälkeen vuonna 2015, 2017, 2020 ja siksi on tärkeää, toimia joustavasti, kuten esittelijä mainitsi, mutta silti niin, että me pidämme kiinni tavoitteista yksi gigabitti tiiviisti asutuille alueille, 100 megabittiä maaseutualueille. Muutoin maaseutualueet jäävät syrjäisiksi tulevaisuudessakin. Minusta niiden tulisi olla aivan yhtä tiiviissä yhteydessä kuin muidenkin. Kiitoksia. Prigo. Kiitoksia. Ja sitten Trotman seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella tästä hyvästä yhteistyöstä. Esittelijän kanssa olemme toimineet hyvässä hengessä ja näin me olemme voineet vaikuttaa tekstiin kaikki. Haaste on kolminainen tässä mietinnössä. Kyseessä on haaste, joka koskee kattavuutta, koko Euroopan aluetta siis, Tämä liittyy myös palveluiden kehittämiseen, se on haaste. Ja kolmas osa haastetta on siinä, että pyritään edistämään talouden elpymistä ja näin hyödyttää kaikkia kansalaisia Euroopassa. Meidän täytyy valvoa tämän mietinnön kautta sitä, että järjestelmä toimii tehokkaasti, koska jos se ei ole tehokas, silloin me menetämme tilaisuuden Rova, herra Hökmar tästä puhui, silloin emme saavuta todellista kilpailuetua. Samanaikaisesti meillä on toinenkin haaste. Emme halua vähentää summaa, joka on myönnetty televiestinnälle ja uusille teknologioille ja niiden verkostoille. Minä haluaisinkin lyhyesti toisaalta käydä läpi ne kohdat, joissa, mm, joista olemme samaa mieltä mielestäni, ja sitten puhua niistä, jotka vielä hiukan auki, ja sitten vielä kommentoin hiukan lopuksi, mistä olemme sitten samaa mieltä. Ne ovat kolminaisia kysymyksiä. Ensinnäkin ehdotus, joka koskee asiantuntijaryhmää, joka tulee avustamaan komissiota. Tällä hetkellä meillä on konsensus minun ymmärtääkseni toisaalta toimialasta, samoin näistä sektoreiden valinnasta, jotka, jolta asiantuntijat tulevat sitten synergian aikaansaaminen muiden sektoreiden kanssa, liikenteen ja energian kanssa. Ja meidän pitää tässä toimia myös valppaa, olla valppaina, ettei ylitetä näitä sektoreita. Sitten kolmanneksi olen sitä mieltä, että olen, olemme samaa mieltä siitä, että on parem, pitää pystyä paremmin ottamaan mukaan paikallisviranomaiset. Joitakin kysymyksiä on vielä ratkaistavana erityisesti, mitä tulee tavoitteisiin. Ymmärrän aivan hyvin, että herra Högmark ja esittelijä haluavat toimia kunnianhimoisesti EU-ssa. Minäkin haluan samaa, mutta komissio pitää myöntää, että, että on erittäin vaikea tavoittaa digitaalisen agendan tavoitteita, mutta jos kään, meidän kun kunnianhimon vieläkin korkeammalla tasolla, niin silloin on vaarassa se, että sivuun jää alueita, jotka jo nyt ovat syrjässä johtuen digitaalisesta kuilusta. Jos on liian kunnianhimoisia, yritykset eivät seuraa meitä, eikä rahoitusta tulee, emmekä voi vain saada rahoitusta julkiselta sektorilta, joten tähän, tämä on todellinen huolenaihe koskien eri alueitamme kaikkialla EU-ssa, erityisesti niissä, niillä alueilla, joilla tällä hetkellä ei ole kapasiteettia kehittää kunnollista verkostoa. Olisi sitten kyse vaikka hitaammastakin nettiyhteydestä. Haluaisin, että valiokuntamme kiinnittäisi huomiota tähän seikkaan, koska olen sitä mieltä, että jos meillä on tavoitteita, jotka ovat irti geogra- maantieteellisestä sosiaalista todellisuudesta, niin silloin mielestämme kyllä menetämme tehokkuudessa. Samalla tavoin meidän pitää varmistaa, että alueilla, missä näitä tavoitteita voidaan saavuttaa, niin silloin pitää jotenkin pystyä vaikuttamaan tilanteeseen. Pitää asettaa prioriteetti pelkästään äh, hankkeisiin, jotka ylittävät yhden megabitin sekunnissa. Sitten mitä tulee mekanismin täytäntöönpanoon, esittelijä ehdottaa sitä, että laadittaisiin markkina-analyysi ennen kuin ohjelma lähtee liikkeelle. Olemme samaa mieltä tästä asiasta. Ei pidä investoida sinne, missä yksityinen rahoitus riittäisi kuitenkin tämä tutkimusvaihe, sen ei pidä kestää loputtomasti eikä luoda lisäesteitä alueilla, joilla yksityiset investoinnit niin ta- kipeästi tarvitaan, ovat kuitenkin vähissä. Lisäisin vielä, että meidän pitää kiinnittää huomiota telekom-osuuteen, infrastruktuuriin ja palveluihin. Tämä on olennaisen tärkeä sektori, joka ansaitsee, ansaitsee rahoitusta tarpeiden tasolla ja pyrkien myös kilpailukyvyn tehostamiseen. Meidän pitää tietää, mihin me ryhdymme ja samanaikaisesti miten eh, täydennämme toimia ja miten se vaikuttaa. Meillä on tietysti myös toinenkin tavoite, josta lopuksi haluan muistuttaa, nimittäin on välttämätöntä raamittaa tämä transversaalinen mietintö. Ei riitä, ei hyötyä, on suuntaviivat, jos kokonaisteksti kulkee omaan suuntaansa, kun määritellään tavoitteet ja toimintatavat. Tämä on todellinen suositus, joka meidän pitää tässä yhteydessä tehdä, jotta emme joudu ristiriitaiseen tilanteeseen loppujen lopuksi. Sitten vielä prosessin valvonta, yksityiskohdat, joita, joissa jäsenvaltiot EIP ovat mukana. Neuvosto on tässä tätä viemässä loppuun. Nyt myös parlamentissa meillä täytyy olla tällainen yhteinen oppi tavallaan eri valiokuntien välillä, eri esittelyiden välillä ennen kuin mennään trilogiin. Se on ihan selvä asia, koska jos me olemme eri linjoilla, silloin emme ole vielä vienneet tätä keskustelua loppuun, kun alamme neuvotella neuvoston kanssa. Kiitoksia. Grazie, Katrine. Kiitoksia, Katrin. Nyt Jürgen Krautsman, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau. Kiitokset, rouva puheenjohtaja. Kuten jo edellinen puhuja, annan minäkin periaatteellisen suostumukseni tähän asti aikaansaadulle kompromissille. Tässä mennään oikeaan suuntaan, vaikka onkin vielä kohtia, joihin suhtaudun epäilyn. Lähinnä Alden näkökulmasta on korostettava sitä, että mitä tulee rahoitusavun maksamiseen, niin minusta useimmissa, jos ei kaikissa tapauksissa pitäisi rahoitusvälineiden riittää niin, että ei korvattaisi yksityisiä investointeja, kun tämä otetaan huomioon yksittäisistä hankkeista päätettäessä. Minähän totesin jo ensimmäisessä keskustelussa, että maaseutualueella yleisesti ottaen väestön määrä vähenee. Siksi meidän ei tulisi panna tällaisia miljoonia maksavia laajakaistaverkkoja muualle kuin sinne, missä niistä on suurin hyöty. Ei pidä tietoisesti ylen katsoa maaseutua, koska nimenomaan PK-yrityksiä on paljon maaseudulla ja ne nimenomaan tarvitsevat hyvän laajakaistayhteyden, jotta voivat olla kilpailukykyisiä ja tuottaa palveluitaan. Me kuulimme tässä aiemmin puheenvuoroissa, että että meidän tulee asettaa itsellemme korkeat tavoitteet, sellaiset tavoitteet, jotka ovat vielä vuonna 2020kin markkinoiden ehtojen mukaiset. Toisaalta meidän on muistettava, että meillä on kyse myös yksityisistä investoinneista. Jos siis esitämme vaatimuksia, jotka ovat liian kovia, eikä kukaan investoi yksityisesti, koska taloudellisia voimavaroja ei kerta kaikkiaan ole, silloinkin on tehty virhe. Siis kyllä kunnianhimoisille tavoitteille, mutta niiden on silti oltava realistisia. Ei pidä lähteä tavoittelemaan sellaista, mikä ehkä on mahdollista laajakaistojen osalta suurkaupungeissa, koska siellä on hyvin tiivis kysyntäverkko. Pitää myös ottaa huomioon äsken tehty ehdotus eriyttämisestä, siis ruuhkakeskusten ja maaseutualueiden välillä. Sekin voisi olla yksi mahdollisuus. Tärkeää on myös, että me säilytämme teknologisen neutraaliuden. Meidän on siis oltava huolellisia. Meillähän on avoimen saatavuuden määritelmä Open Access pitäisi pitää kiinni siitä eikä luoda näissä puitteissa uusia määritelmiä. Nyt kun ajatellaan verkkojen Eurooppa-välinettä, jäsenvaltiot ovat budjettineuvotteluissa vaatineet siihen lisäleikkauksia ja vaikuttaa siltä, että televiestintäala voisi olla ensimmäinen uhri. Allekirjoitan täysin sen, mitä edeltävät puhujat sanoivat. Euroopan kannalta on tärkeää, että tällä alalla olemme johtavia. Ja jos Euroopassa on määrä olla järkeä, on oltava myös jonkinlainen tasapaino vähäjäsenisten ja runsasjäsenisten maiden välillä juuri ne maat, joissa on vähän ihmisiä, tarvitsevat eurooppalaisten välineiden tukea. Eli jos kaikki ovat leikkaamassa budjettia, pitää miettiä, onko se todella Euroopan edun mukaista. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä haluan myöskin aluksi kiittää esittelijää Tosinovskia hänen työstään. Kompromissitarkistukset, joista olemme keskustelleet varjoesittelyiden kanssa, ne ovat hyvin tasapainoisia. Ne heijastavat kaikkia kohtia, jotka tulivat esille, kun käsittelimme tätä ehdotusta. Valitettavasti, kuten Kreutzmann mainitsi, televiestintäverkosto on joutunut ongelmiin budjettineuvottelujen alla. Kyse on infrastruktuurista ja yksi osa tästä ohjelmasta liittyy siis eh, sähköisiin palveluihin ja näiden lisääminen on hyvin tarpeellista. Toivottavasti kaikki voivat omiin valtioihin ottaa yhteyttä tämän asian edistämiseksi. Minä tuen korkeaa tavoitetta, jonka Hogman on ehdottanut, jota Hogman on ehdottanut, on tärkeää tavoitteet ovat korkealla siitä syystä, mitkä niistä syistä, jotka tämän ehdotuksen esittelijä on ehdottanut. Kompromissitarkistukset jättävät myöskin toimintaa varaa kunnille ja muille toimijoille. Yksityiset toimijat voivat myöskin eh, toimia vapaasti. Tämä on osoittautunut hyvin onnistuneeksi ratkaisuksi valtioissa. Etelä-Koreassa, Japanissa ja Hongkongissa on myöskin siellä ähm, laajakaista kattavuus on erittäin korkea ja nämä toimet ovat olleet hyvin onnistuneita. Myöhemmissä vaiheissa Minä siis kehottaisin, että erottelemme juuri nämä kaksi asiat, kompromissi, mitkä kompromissitarkistuksissa on erotettu. Asiantuntijaryhmien ehdotukset delegoidusta säädöksistä, me tuemme niitä. Tässä on mukana monenlaisia sidosryhmiä. On hyvä, että nämä on tuotu esille tarkistuksissa. Mitä tulee sitten palvelujen sisältöön, tämä ei tullut esille varjoesittelyiden työssä lastensuojeluhankkeita on esitelty komissiossa ja niitä halutaan myöskin digitaalistrategia budjetista rahoittaa. Käyttäjiä täytyy kouluttaa vastuullisesta käytöstä. En usko, että tämä budjetti on oikea paikka rahoittaa näitä palveluja. On olemassa muita välineitä, joilla voidaan rahoittaa näitä. Ja useimmat ongelmat johtuvat siitä, niistä ongelmista, joita lapset kohtaavat käyttäessään internettiä. Nyt pitäisi selvittää, mitkä ovat todellakin ne ongelmat, joita nuoret kohtaavat netissä, ennen kuin me sitten kohdistamme suuren määrän varoja tähän tarkoitukseen. Me voimme käyttää nämä varat paljon hyödyllisemminkin juuri nyt tällä hetkellä, ja varsinkin jos, jos budjettia aiotaan kuitenkin leikata. Kiitoksia. Grazie, Pilar del Castillo. Kiitoksia, Castillo. Nyt varjoesittelyiden puheenvuorot siis, siis loppuivat ja nyt normaali keskustelu. Presidenta, bueno, lo primero es felicitar al señor Tosanowski. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Tosenovskia hänen tekemästään työstä. Tätä on koordinoitu hyvin ja monelta osin on jo olemassa yhteisymmärrys. Tässä on vielä monia eri seikkoja, joista olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. On selvää, että eurooppalaisten verkkojen kautta, viestintäverkkojenkin kautta voidaan saada huomattavia etuja. Me havaitsemme tämän oikeastaan joka päivä. Tietoliikenne kasvaa hyvin nopeasti ja on myös nähty tutkimuksia, jotka osoittavat, että vuoteen 2017 vuoteen 2018 mennessä kasvu on eksponentiaalista. Tämä tarkoittaa sitä, että laajakaistayhteydet ovat äärimmäisen tärkeitä tietoliikenteelle. Eräs toinenkin tärkeä seikka ansaitsee tulla mainituksi. Ei ole kyse pelkästään siitä, että voidaan käyttää varoja nopeiden laajakaistayhteyksien kehittämiseen tai ultranopeisiin yhteyksiin. Kyse on myös siitä, että voidaan tarjota monenlaisia palveluita. Täytyy viitata myös siihen, että nämä palvelut tai hankkeet liittyvät monenlaisiin toimintoihin, esimerkiksi rajat ylittävissä toiminnoissa. Nämä piirteet ovat hyvin tärkeitä. Komissio on kuvannut tätä hyvin laaja-alaisesti. Voimme hyvin kuvitella, että oikeastaan projekteja on valittu ja kuvailtu liian suurella skaalalla, kun puhutaan digitaalisista palveluista. Niiden puolella voidaan nähdä uusia tarpeita, joita kansalaisilla ja palvelujen tarjoajilla on, ja tästä voi syntyä jo toinen tai kolmas aalto. Se tarkoittaa sitä, että eksponentiaalinen kasvu olisi valtavaa. Eli tässä käynnistyisi aivan uudenlainen kehitys, kehitys, joka koskisi koko alaa, koko sektoria. Minä olen sitä mieltä, että tämän pitäisi saada enemmän huomiota. Pitää siis ajatella ennen kaikkea digitaalisia palveluita, joita tarjotaan. Ja sitten lopuksi haluaisin painottaa vielä jotakin muuta erästä tähän liittyvää ongelmaa. Tämä on samaan aikaan myös tavallaan vetoomus kaikille kollegoille. Tämä on muistaakseni kahden miljardin summa, ellei nyt erehdy. Sen verran on siis määrä saada verkkoihin. Eikä tämä saa johtaa siihen, että raha siirtyisi, liukuisi muille sektoreille, kuten aikaisemmin. Eli se, mitä komissio on esittänyt, ei saa tarkoittaa, että ehtoja olisi vähemmän. Tämän valiokunnan jäsenten on huolehdittava siitä, että meidän hallituksemme eivät pyri leikkaamaan kokonaissummaa. Siitäkin on puhuttava. Komission ehdotuksia on kunnioitettava. Siinä oikeastaan kaikkein tärkein. Jos ei rahaa, jos ei määrärahoja ole, ei voida myöskään rahoittaa toimintaa televiestintäyhteyksien alalla. Siinä kaikki. Kiitoksia. Eh, Sitten puheenvuoro Odille. Kollega Odille, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä käsitellään nyt Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja, televerkkoja. Tämä liittyy tähän televiestintä, liikenne, energia tiedonantoon Euroopan komission näissä kolmen, näiden kolmen verkon kohdalla on varannut 50 miljardia eu, euroa ja tämän päivän hankkeeseen 9,2 miljardia euroa on tähän varattu. Uskon, hyvät kollegat, puheenjohtaja, että me ollaan valovuosien päässä mantereen tarpeista. Tässä, siellä täällä arvioidaan 1150 miljardiksi euroksi välttämättömät investoinnit koskien Euroopan mannerta. Ensimmäinen huomioni on, että kun ajatellaan suhteita jäsenvaltioiden kanssa, meidän todellakin täytyy nyt pohtia, voidaanko tässä tämän suuren infrastruktuurihankkeen yhteydessä, josta on syntymässä pikkuhiljaa poliittinen konsensus, eikö pitäisi toimia niin, että EU-2020 löytyisi myös summia, jotka vastaavat Euroopan todellisia tarpeita. Sitten pitää analysoida, mitä voidaan tehdä markkinologiikan mukaisesti ja ikävä kyllä, mitä taas ei voida sen mukaisesti tehdä. Sitten toinen kommenttini haluaisin, että todellakin sovittaisiin siitä seikasta, että siinä vaiheessa, kun markkinat eivät kaataa tarpeita, julkisen sektorin pitää puuttua varmistaakseen Euroopan kansalaisille yhtäläiset mahdollisuudet käyttää internetiä ja muita verkostoja, missä tähän sitten asuvatkin EU-ssa. Meillä on juridista keskustelua interventioista harvaan asutuilla alueilla. Ikävä kyllä nämä kärsivät pysyvästä haitasta, varsinkin saari- ja vuoristoalueet. Yhtäläiset mahdollisuudet päästä verkkoon, Tämä pitää olla solidaarisuutta ilmaiseva periaate EU:ssa. Sitten vielä rahoituksesta, koska itse asiassa äh, aina siitä pitää puhua. Olen sitä mieltä, että ei käytetä, tarpeeksi, ei käytetä tarpeeksi aikaan rahoituskysymyksiin. Meillä on sellaisia jäsenvaltioita, jotka ovat läpikäyneet viimeisen vuosituhannen rahoittain kaikkea kaikkia teknologisia äh, keksintöjä, sähköä, rautateitä ja niin edelleen, niin edelleen. Ja sitten Tälläkin vuosituhannella tulee uusia teknologisia keksintöjä ja EU on lähtenyt seuraamaan markkinalogiikkaa ja me näemme aivan hyvin, että näin ei voida pystytä kattamaan koko aluetta, kaikkia alueita. Meidän pitää siis enemmän tehdä työtä ja tarkastella, mitä tapahtui viime vuosisadalla ja miten tehtiin. Puhun vaikka oman, omasta maastani Ranskasta, se rahoitti koko maaseudun sähköistämisen erittäin pienellä pakollisella maksulla – jota kukaan tuskin huomasi. Ja tätä kautta pystyttiin saamaan sähköt ennätysajassa maaseudulle koko Ranskan alueella kaikki saivat tästä nauttia. Eikö tämän tyyppisissä energia-, televiestintä-, liikenneverkkojen kohdallakin pitäisi löytää tällaisia keinoja rahoittaa Euroopan laajuisesti ja tämä rahoittaisin pienellä pakollisella maksulla, se ei ole mikään vero, vaan käyttäjä maksaisi pienen summan ja tätä kautta sitten voidaan rahoittaa tällainen solidaarinen hanke koko Euroopassa. Omassa ryhmässäni olen todellakin vähemmistössä, koska heti kun puhutaan veroista, kaikki näkevät punaista, mutta minä olen sitä mieltä, että jos me haluamme todellakin herättää toivon kansalaisten parissa ja saada sellaisen mantereen aikaan, joka, to, joka toimii, niin silloin pitää löytää sopiva rahoituskeino, osoittaa solidaisuutta ja löytää oikeat rahoituskeinot yksinkertaisesti. Grazie kollega Odi. Kiitoksia kollega Odi ehdotuksista. Nyt puheenvuoro komissiolle. Olemme iloisia, että olen iloinen, että voin siis toivota tervetulleeksi uuden puheenjohtajan, joka on täällä ensimmäistä kertaa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. It's for me an honor to be here. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulle on kunnia olla täällä. Olen ollut parlamentissa aiemmin, kun toimin sääntelyryhmän puheenjohtajana ja taajuusasioita käsittelevän ryhmän puheenjohtajana, mutta tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun olen täällä komission virkamiehenä ja olen kovin iloinen tästä mahdollisuudesta, jonka olen saanut. Suuret kiitokset esittelijälle, varjoesittelijöille, parlamentin jäsenille tästä työstä ja tämän päivän keskustelusta. Tänään me lähinnä vain kuuntelemme. Olemme hyvin tyytyväisiä voidessamme seurata tätä tärkeää keskustelua ja me tietysti seuraamme tarkoin, mitä mietinnöllä ja seurannassa tapahtuu. Haluaisin korostaa, miksi tämä ohjelma on niin tärkeä Euroopalle. Kyseessä ovat tavallaan siemenrahat sille, mitä maksaisi saada 100 prosenttia kansalaisista laajakaistan piiriin, mutta kyseessä ovat tärkeät siemenrahat. Me olemme tehneet sellaiset laskelmat, että näillä on kerrannaisvaikutus, joka voi olla jopa kolme tai jopa kahdeksan rahoitusvälineiden osalta. Tässä puhutaan siis siitä, että me annamme eh, tukea, joka kerrannaisvaikutukseltaan voi olla jopa 50 miljoonaa. Yhteensä puhutaan siis 20-25 prosentista siitä kokonaismäärästä, joka tarvitaan laajakaista infrastruktuurin rahoittamiseen. Siis se on siemenraha, mutta tärkeä raha ei ole kyse erityisen alan tarpeista televiestinnän tai tietotekniikka-alan tarpeista. Kyseessä on se, että meidän yhteiskuntamme muuttuu lopullisesti. Kyseessä on se, että on mahdollisuus tarjota parempia sähköisiä palveluja julkisilta tahoilta kansalaisille, on mahdollista yhdistää PK-yritykset pilviinfrastruktuuriin. Pilvipalvelut muuttavat täysin kilpailun paradigman pilvipalvelut mahdollistavat sen, että pienet yritykset voivat käyttää supernopeita tietokoneita ja korkealaatuisia tietopalveluita maailmassa, jossa ei enää ole merkitystä PK-yrityksen sijainnille. Se voi olla yhtä kilpailukykyinen kuin isot yritykset, ja PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka, joten tämä on hyvin tärkeää. Ei ole kyse pelkästään infrastruktuurin rakentamisesta. Tämä koostuu kahdesta eri välineestä, infrastruktuurista ja palveluista. Ja ne on suunniteltu yhteen, ja ne kuuluvatkin yhteen. Ei ole olemassa palvelua ilman infrastruktuuria, ja infrastruktuurilla ilman palvelua ei ole mitään merkitystä. Tämän ohjelman kahdessa eri pilarissa on eräs erityispiirre. Palvelupuolella on Euroopan laajuinen ulottuvuus. Jos ei ole unionin tukea, on hyvin vaikea nähdä myöskään paneurooppalaisten palvelujen nousua. Puhumme tässä ennen kaikkea Citizens on the Move ja Companies on the Move aspektista, siis nettisiirtymisestä, ei fyysisestä siirtymisestä, vaan siitä, että e-business liikkuu. On mahdollista siirtää business sähköisesti maasta toiseen Kansalaiset voivat matkustaa sähköisellä kortillaan ja hankkia terveyspalveluja mistä tahansa Euroopasta. Nämä ovat tärkeitä seikkoja ja menevät paljon pidemmälle kuin yksinkertaisesti tietotekniset kysymykset, tekniset kysymykset. Tässä on kaksi elementtiä, joilla on hyvä erillinen ulottuvuutensa. Kuten sanoin, tässä on erikseen palvelupuoli ja infrastruktuuripuoli, jolla on hyvin paikallinen ulottuvuutensa, koska infrastruktuurilla tarkoitetaan nimenomaan pääsyä infrastruktuuriin ja sitä, että pääsy on hyvin paikallisella tasolla. Siksi me olemme tyytyväisiä tällaiseen keskusteluun, jossa paikalliset toimijat ovat mukana keskustelussa, koska infrastruktuuriohjelmissa se on äärimmäisen tärkeä. Me olemme tietoisia siitä, että tätä keskustelua käydään laajemmassa monivuotisen rahoituskehyksen keskustelupuitteissa, mutta kuten sanoin, kyseessä on se, että investoidaan rahoja ennen kaikkea rahoituspuolella. Uskon, että on paljon sellaisia hankkeita, joita voidaan rahoittaa – ja joita voidaan pohtia pitkällä aikavälillä, pitää niitä menestyksekkäinä. On hankkeita, joista rahaa tulee takaisin ja viime kädessä jäsenvaltioille tämä on neutraali vaikutukselta. Sitten taas jos mietitään säästöjä, joita voidaan saada aikaan, säästöjä esimerkiksi julkisessa hallinnossa – terveysalalla voidaan saada aikaan samantasoinen hyvinvointivaltio kuin tänä päivänä, jopa parempi, vähemmin varoin. Minä siis sanoisin, että kun tarkastelemme tätä, voimme tietää, mitä, voimme nähdä, mitä siitä voidaan saada aikaan käytännössä julkisten varojen säästämisenä. Sanon vielä lopuksi, mitä tapahtuu, jos tämä ei toteudu. 50 miljoonaa kansalaista ei saa laajakaistaa. Meidän arvioidemme mukaan on joitakin tällä hetkellä palvelualalla toimivia instituutioita, jotka eivät saa suuria e-hankkeitaan Euroopan laajuisia pilvipalveluihin rakentuvia Riskinä on se, että PK-yritykset jäävät pilviteknologian ulkopuolelle ja muuhun maailmaan verrattuna me todella luomme tässä ongelman. Laajakaista ei kehity Euroopassa riittävän nopeasti. Eurooppa oli aikanaan johtavassa asemassa. Valitettavasti nuo ajat ovat ohi. Tällä hetkellä Euroopan osuus 4G kehittyneistä teknologiasta on vain 4 prosenttia. Se on totta todellisuus ja se on ymmärrettävä. Siksi olemme hyvin iloisia siitä, että parlamentti pitää tätä asiaa näin tärkeänä. Me olemme täällä kuuntelemassa ja suuret kiitokset puhu- puheenvuorosta. Grazie lei, dottor Viola, e auguri. Kiitoksia, tohtori Viola, ja on, onnittelut työstänne. Varmasti meillä tulee olemaan hyvää yhteistyötä komission kanssa. Sitten jäsen Oola, sitten Kreutzmann. Je. Eh, paní předsedkyně, skutečně velice rychle. Eh, myslím si, že eh, se snažíme ve spolupráci... Puheenjohtaja aivan nopeasti uskon, että yhteistyössä työtovereidemme kanssa yritämme täyttää kaksi tavoitetta, jotka ovat ehkä hiukan ristiriitaisia. Siis toisaalta halutaan tukea kaikkein suurinta nopeutta, teknistä tasoa, joka markkinoilta löytyy, ja samanaikaisesti emme halua eristää maaseutualueita, mitä tulee teknologiseen mahdollisuuteen toimia. Uskon, että voimme löytää tällaisen hyvän kompromissikohdan ja näin voimme tukea todellakin nopeaa teknologiaa, huipputeknologiaa ja silti ottaa huomioon eri alueet. Ihan niin kuin herra Högmark aikaisemmin sanoi, meistä tällä hetkellä se, mikä meistä tällä hetkellä tuntuu erittäin nopealta yhteydeltä, niin mehän tiedämme kyllä, että kuuden vuoden kuluttua vuonna 2020 ei näitä sitten enää pidetäkään minään huipputeknologiana. Ja teknologia siinä vaiheessa on vanhentunutta se, mitä Rova Trotman sanoi, siis että ei pidä eristää maaseutualueita, jotta digitaalinen kuilu ei kasva. Tästä olen aivan samaa mieltä. Pitää löytää hyvä kompromissi ja löytää sellainen alue, joka mahdollistaa, että ei vielä enemmän lisätä kuilua maaseutu- ja kaupunkialueiden välillä yksinkertaista sanottuna. Mitä tulee sitten avoimeen pääsyyn. Me emme todellakaan halua uusia määritelmiä tälle, koska tämä vielä enemmän voi monimutkaistaa asioita. Me haluamme todellakin, että pääsy on kaikille avoin, kaikille, jotka haluavat käyttää näitä teknologia, teknologisia keinoja hyväkseen. Haluaisin kiittää niitä, jotka ovat esittäneet kommentteja, esimerkiksi herra Odia. Hän tässä puhui motivaatiosta niin yksityisellä sektorilla kuin julkisellakin niin, että resurssit, joita käytetään, voidaan moninkertaistaa. Mielestäni julkisessa kuulemisessa käyty keskustelu oli todella selkeää ja voidaan esittää selkeät perustelut sille, että uusia tiloja tullaan avaamaan jatkossa. Olen vakuuttunut siitä, että se, mitä ei ole vielä selkeästi täysin määritelty, niin uskon, että löydämme kyllä keinon tähän kollegojen kanssa. Kiitän kaikkia vielä erittäin hyvästä aktiivista yhteistyöstä ja kiitän myös varjoesittelyitä. Kiitos puheenjohtaja. Grazie. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Muistutan, että äänestys on ITRE-valiokunnassa 5. marraskuuta ja tammikuuta, tammikuussa sitten täysistunnossa. Nyt jatkamme eteenpäin esityslistalla. Seuraava kohta koskee julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003 EU muuttaminen. Ja nyt sitten puheenvuoro suoraan esittelijälle jäsen Kalfinille, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan ihan lyhyesti kertoa, missä olemme menossa – meidän täytyy vielä valiokuntien lausunnot käsitellä. 130 tarkistusta on tullut. Ymmärtääkseni tänä aamuna englanninkielinen versio tarkistuksista on julkaistu. Vielä niitä ei ole muille kielille käännetty. Emme kuitenkaan mene nyt yksityiskohtiin, voin ihan yleisesti vain kertoa yleiskuvan, joka minulla on siitä, mitä kollegat ovat tarkistuksessa ehdottaneet. Monet tarkistuksista ovat linjassa tietojen avaamisen kanssa ja sen linjassa direktiivin tavoitteiden kanssa. Olemme tunnistaneet muutamia huolenaiheita hinnan asettaminen, sitä koskevia tarkistuksia on useita, mitä hinnan taan pitäisi sitten sisältyä. Sitten myöskin hinnan perustelumenettelyjen muuttaminen niin, että julkishallinnolla olisi vähemmän taakkaa tämän tiedon julkistamisessa. Minä haluaisin, että menisimme hieman pidemmälle. Jos me todellakin haluamme muuttaa direktiiviä, niin silloin pitäisi julkishallinnonkin oma panoksensa antaa niin, ettei sen hallussa olevaa tietoa käytetä väärin. Joka tapauksessa poliittisten ryhmien kollegat ja varjoesittelijät tarkastelevat kanssani tarkistuksia. Pyrimme pääsemään kompromissiehdotuksiin ja pyrimme saamaan aikaiseksi tekstin, jota voitaisiin tukea mahdollisimman laajasti. Kolme valiokuntaa on tehnyt oman ehdotuksensa. Kulttuuri, valiokunta on jo äänestänyt tarkistuksista tällä viikolla. Äänestys tapahtuu Inkossa ja Nurien valiokunnissa ja loppuviikosta kaikki tarkistukset ja kannat ovat meillä. Saamme myös käännetyt kopiot ja voimme sitten alkaa työstämään kompromissitarkistuksia. Aikataulu on sellainen, että neuvottelumandaatti komission kanssa hyväksytään 5. marraskuuta ITRE-valiokunnan kokouksessa se tarkoittaa sitä, että voisin ehdottaa varjoesittelijöiden kokousta Strasbourgissa, jotta tarkistuksia voitaisiin tarkastella ja sitten mahdollisia kompromissitarkistuksia myöskin. Ja mm, näin marraskuun alussa voisimme äänestää ITRE-valiokunnassa. Muuten marraskuun puoliväliin on jo sovittu ensimmäinen päivä trilogille 15. marraskuuta. On siis tapaaminen sovittu. Hyvä uutinen on se, että toinen osapuoli pyrkii mahdollisimman pitkälle menemään, jotta tämä asia saadaan sovittua. Työ tulee olemaan tiukkaa, mutta jos neuvosto on valmis toimimaan tällä tavalla, niin meidän täytyy arvostaa tätä. Strasbourgissa me sitten 5. marraskuuta jälkeen eh, tarkastelemme luonnoksehdotuksia ja 15. marraskuuta tosiaan aloitamme trilogin neuvoston kanssa. Tämä on se aikataulu, johon me pyrimme. Kiitoksia. Grazie. Kiitos, Kalfin. Aikataulu on se, mikä komissiollakin on tiedossaan. Ja nyt sitten puheenvuoro varjoesittelijöille. Ensin EPPstä edustaja, olkaa hyvä. Uh, thank you, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää herra esittelijää herra Kalfinia tästä asiakirjasta. Niin kuin hän sanoi, me olemme saaneet kaikki tarkistukset englannin kielelle käännettynä. Nyt emme siis puhukaan konkreettisesta tarkistuksesta, nyt teillä on hetki sille. Haluan vain esittelijälle sanoa, että minun mielestäni me pystymme löytämään yhteisen kannan valiokunnassa pääkohdista, jotka koskevat riippumattomia elimiä ja minulle tärkeää kysymystä, nimittäin yksinomainen oikeus, joka erityisesti kirjastoilla, museoilla, julkisilla arkistoilla on. Me kaikki varmasti omamme saman tavoitteen, haluamme, että näitä julkisia palvelutietoja käytetään laajemmin. Ehkä voimme keskustella siitä, mitä voidaan jakaa marginaalisiin kustannuksiin ja mitä taas ei. Minun tarkistukseni tämä on yksi pääkysymyksistä. Jos voimme tehdä selväksi, missä tapauksissa sallimme sen, että lisätään näitä marginaalisia kustannuksia, erityisesti koskien näitä julkisia elimiä, joiden pitää saada tuottoa omaa toimintansa varten tai sitten jos puhutaan julkisista kumppanuuksista ja niihin liittyvistä sopimuksista, meidän pitää keskustella jälkikäteen lainsäädännöstä, jotta voimme sallia tällaisen kumppanuuden vieläkin toi, salisen toimimisen. Strasburgissa voimme konkreettisesti puhua näistä tarkistuksista ja toivon, että varjoesittelijät ja esittelijä mahdollisimman nopeasti löytävät mahdollisimman monia kompromisseja. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. En näe ALDE-ryhmältä puheenvuoropyyntöjä, joten seuraava sitten Malja Sote, olkaa hyvä. Thank you. Um, I want to thank... Kiitos. Haluan kiittää esittelijää hänen hämmästyttävästä työstään tässä asiassa. Useimmat kollegojen tarkistuksista ovat olleet hyviä, joten komission alun perin vahvasta lähtökohdasta on mahdollisuus tehdä tästä erittäin vahva ehdotus myös parlamentilta. Minulla on joitakin kommentteja. Viimeisessä mielipideen vaihdossa sanoin, että neuvosto on tehnyt joitakin huomioita avoimista formaateista ja neuvosto rajoitti avoimen formaatin määritelmän pelkästään raakatekstiformaattiin. Sehän todella on avoin, on täysin turhaa määritellä avoimuus tällä tavoin. Siksi olen tehnyt joitakin tarkistuksia, joissa mielestäni otetaan neuvoston ajatukset esille sillä tavalla, ettei suljeta pois monenlaisia avoimia formaatteja, joita käytetään kunnallisella tasolla, pk-yrityksissä, voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä ja joita käyttävät myös yksityishenkilöt. Pyydän teitä tukemaan näitä tarkistuksia. Ne muuttavat artikloja 2 ja 5 ja olen aika yllättynyt siitä, että teknologian neutraaliusvaatimus, joka oli yhdessä kansanpuolueen ryhmän tarkistuksista, nousi esille. Käytännössä se tarkoittaa sitä, ettei tehdä eroa papyruksen ja n välille, mutta uskon, että kansanpuolue tarkoittaa tässä sitä, että pitäisi olla sekä avoimet että koneluettavat formaatit. En periaatteessa vastusta tätä, mutta minusta pitäisi pyrkiä avoimeen formaattiin ja jättää toiset vaihtoehdoksi silloin, kun avoimet formaatit eivät ole helposti toteutettavissa. Olen tätä mieltä, koska muutoin me asetamme PK-yritykset huonompaan asemaan, yhtä lailla myös voittoa tavoittelemat järjestöt. Niiden voi olla hankalaa toimia yhteensopivasti omistajaformaatin kanssa verrattuna avoimeen formaattiin. Me emme ole tehneet tätä koskevia tarkistuksia, koska me tuemme täysin esittelijää ja komissiota. Olemme myös iloisia siitä, että ECR teki jurivaliokunnassa tarkistuksen, jolla pyritään varmistamaan se, että julkisen sektorin tieto, joka on digitalisoitu yksityisen osapuolen kanssa, on täysin saatavilla – sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti, siis sekä me olemme tehneet tätä koskevan tarkistuksen myös tähän valiokuntaan, koska meistä olisi todella huono, jos julkisen ja yksityisyyden kumppanuudella tehtäisiin monopoli tiedosta tai rajoitettaisiin sen saatavuutta jollakin tavoin mutta haluan palata vielä näihin yleisradioyhtiöihin. Olen puhunut tästä aiemmin valiokunnassa. Tällä hetkellä ne jäävät direktiivin ulkopuolelle eikä siihen ole mitään syytä. Ne tekevät julkisin varoin julkisia lähetyksiä. Niillä on yli 50 vuoden ajalta kokemus sisällöstä, joka on maksettu, mutta joka ei ole julkisesti saatavilla. Nyt on merkkivuosi, jona nuoren yleisön pitäisi voida käyttää sellaista materiaalia, joka on tällä hetkellä heidän saavuttamattomissaan. Määriteltäisiin tuo julkinen tila Euroopassa toisin. Jos joku on syntynyt 45 tai aiemmin. Hän on nähnyt tämän kaiken tapahtuvan, mutta näin ei ole monien eurooppalaisten osalta. Minä olen syntynyt 1987 ja tieto on toisenlaista. Minä tunnen esimerkiksi saksalaista yleisradiotuotantoa vain Das Kleine Krokodil-ohjelman, koska joku on laittanut sen YouTubeen. Omassa maassani esimerkiksi kaikki 81-luvun uutistoimittajat olivat suurin piirtein koomikkoja meille, koska me näemme heistä vain 30 sekunnin pätkiä, jotka jotkut ovat laittaneet YouTubeen kun minun julkinen Eles-radioyhtiöni Ruotsissa tarjoaa jotakin online, en pääse katsomaan sitä, koska se on rajoitettu yhteen maahan ja olen suurimman osan ajastani Belgiassa. Eli ehkä pääsen katsomaan sitä, jos palaan Ruotsiin täällä oleskeltuani, mutta ei tämä selvästikään ole mikään hyvä kulttuuriympäristö nuorille eurooppalaisille, jotka pyrkivät rakentamaan yhteistä identiteettiä. Uskon, että on paljon potentiaalia, uudelleenkäyttöpotentiaali on huomattava yleisradioyhtiöiden osalta. Kyse on sosiaalisesta kehityksestä, yhteenkuuluvuudesta Euroopassa. Tarvitsemme sitä nyt paljon. Ei voida samaan aikaan sanoa nuorille että pitää ymmärtää historiaa ja oppia siitä, jos tiedon saanti, joka julkisesti hallussa olevan tiedon saanti ei ole mahdollista, joten pyydän tukemaan yleisradioyhtiöiden sisällyttämistä direktiiviin. Meillä on hyvin vähän menetettävää, jos näin tehdään, mutta kovin paljon voitettavaa. Kiitos. Grazie lei. Eh, non ci sono altri interventi. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole joten Rova Richards Federan komissiosta. Kiitos puheenjohtaja. No niin, äh, tuki, jota olemme saaneet joka puolelta parlamentista on erittäin kannustavaa ja haluan kiittää erityisesti esittelijää hänen halukkuudestaan edistää tätä asiaa ja päästä kompromissiin monista tarkistuksista tulevaan äh, trilogin aikana. Selkeä tuki parlamentilta ideoille, joita äh, komission ehdotuksessa on, on hyvin tervetullutta ja me, se vahvistaa työtämme neuvottelujen aikana muutama jäsenvaltio ei ole ihan vakuuttunut avoimen tiedon hyödyistä ja eduista. Joten tämä on nyt viimeinen osa-alue, jolla täytyy saada yleinen yhteisymmärrys aikaan lainsäädännön osalta. Varmasti kaikki täällä olevat kyllä haluavat kulkea kuitenkin samaan suuntaan, olen siitä varma. Kiitoksia. Kiitoksia nyt Haluaako jäsen Kalfin vielä sanoa jotain lopuksi? Olkaa hyvä. Mm, just two sentences. I, uh, I really... Lyhyesti haluan todellakin lämpimästi kiittää varjoesittelijöitä, erityisesti Salvador ja Amelia, koska he ovat ottaneet tämän asian täysillä käsittelyyn ja tämä tosiaan saattaisi muuttaa tätä julkista tiedonantoa ja voisi luoda nuorille paljon uusia mahdollisuuksia. Täällä puhuttiin yleisradioista ja meidän todellakin pitää ottaa tämä mielenkiintoinen ehdotus todellakin vakavissamme, koska näin tosiaankin voidaan antaa valtavia mahdollisuuksia ihmisille. Meidän täytyy tietysti olla aivan äh, varmoja, mitkä ovat teolliset tekijänoikeudet näissä kysymyksissä, mutta mitä enemmän tämä tieto on saatavilla, sen parempi. Edelleen olen sitä mieltä, että me varmasti pystymme ehdottamaan kompromisseja, jotka eivät vesitä komission ehdotusta, vaan esittävät vahvan kannan ja sitten voimme keskustella siltä pohjalta neuvoston kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Kuten esittelijä sanoi, äänestys on 5. marraskuuta. Ja nyt sitten päätämme aamun työt. Muistutan, että iltapäivällä aloitamme kello 15. Siellä meillä on vieraana Mer Koegan Kin. Hän esittelee meille uuden eurooppalaisen strategian, joka koskee tutkimusta. Kiitoksia.